Sitten tarkistusten jättöaika varanhoito budjetille vuodelle 2015 tulee nyt ilmoitettavaksi valiokuntia ja niiden jäsenten osalta, jotka muodostavat lähentää 40 hengen ryhmät, jotka esittävät, haluavat esittää tarkistuksia. Tarkistusten jättöaika on torstaina 4. syyskuuta kello 12 siis poliittiset ryhmät tai sitten vähintään 40 edustajan ryhmä. Jättöaika on siis 4. syyskuuta kello 12. Poliittisten ryhmien osalta 11. syyskuuta 2014 kello 12. Asianomaiset valiokunnat ovat esittäneet oikaisuja kuuteen tekstiin, jotka parlamentti hyväksyi 231 artiklan mukaisesti, että nämä oikaisut katsotaan tulleet hyväksytyksi, ellei jokin